Kansallisten asioiden valiokunta on ilmoittanut, että edustaja Stanislav Polchak on, että häneltä on, on, on otettu, hänen koskemattomuutensa on pidätetty.